Can we please start the meeting? I would like to ask everybody to take the seat. Aloitetaanko kokous? Pyydän teitä istuutumaan. Tavattaisin kaikki terveelle tulleeksi. Ja sen jälkeen toivottavasti kesä oli mukava. Meillä on tänään ja huomenna kokous. Esityslistalla on paljon asiaa, joten viivyttelemättä aloittaisin kokouksen esityslistan hyväksymisellä. Ilmoittaisin teille myös esityslistan suhteen, että olemme saaneet esittelijältä kohtaan kuusi liittyen, joka koskee mielipiteiden keskustelua Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta. On pyydetty, että tämä otetaan esityslistalta. Keskustelu pidettäisiin myöhemmin. Näin voidaan tehdä, koska Aikataulu on ihan sopiva. Kulttuurivaliokunta hyväksyy mietinnön ehkä vasta tammikuussa. Joten keskustelulle riittää aikaa. Jos teille sopii, että kutonen vedetään esityslistalta, voidaanko esityslista hyväksyä? kommentteja näe, joten voimme siirtää kohtaan kaksi, joka on 20. heinäkuuta kokoukseen pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirja on teille jaettu ja ne katsotaan kokouksen lopuksi hyväksytyiksi, jos mitään ei niistä kokouksen aikana esitetä. Kohta kolme regivaliokunnan alustavan koko, kokouskalenterin hyväksyminen. Olemme saaneet alustavan kalenterin valiokuntien puheenjohtajien kokoukselta. Ja sitten tiedä sitä, parlamentin palvelut laativat tämän kalenterin valiokuntien puheenjohtajien valvonnassa. Siinä otetaan kieliprofiilit, huoneet, tulkkaukset lääkkeen saatavuus. Ja ehdotus, ehdotetaan, että kokouksia olisi 11. Ne alkavat joko maanantaina, tiistaina tai keskiviikkona. Yleensä kaksi puolen päivän kokousta. Helmikuussa, jolloin on vain puolen päivän kokous. Ja loka- ja marraskuussa, jolloin on pitemmät kolmen puolikas päiväkokoukset. Näin ehdotetaan. Jos kukaan ei kättä nosta ja sitten vastalauseita, katsotaan kalenteri hyväksytyksi. Voidaan siirtyä kohtaan neljä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Heinäkuussa meillä oli koordinaattoreiden kokous valiokunnan kokouksen jälkeen. Ja siellä sovittiin ehdotuksista, jotka nyt on esitetty valiokunnalle hyväksymistä varten. Ensin äh, pisteiden kohdentaminen poliittisille ryhmille liittyen mietintöihin ja lausuntoihin koordinaattorit päättivät, että nykyinen pisteiden kohdentamisjärjestelmä, joka perustuu Dontin järjestelmään, sit säilytetään, kunnes asiasta keskustellaan ja sitä mahdollisesti järjestelmää korjataan tulevassa koordinaattoreiden kokouksessa. Eli käytetään nykyjärjestelmää, keskustellaan sitä tarvittaessa tulevaisuudessa – Yksikään ryhmä, jolta muutosehdotuksia pyydettiin, ei mitään lähettänyt. Toinen koordinaattoreiden ehdottama asia oli mietintöjen kohdentaminen Meillä on seuraavat käsittelyssä Madeira ja Asorit, joka meni Guelle. Sitten komission ehdotus muuttaa rakenne rahastoja koskevaa yleistä asetusta. Se meni sosialisteille. Ja sitten aluekehitysrahaston uudistaminen meni kansanpuolueelle. Sitten lausunnot. Koordinaattorit sopivat, että 2010 budjettilausunto meni valiokunnan puheenjohtajalle. Hän laati lausuntoluonnoksen. EUn solidaarisuusrahasto eli Ranskalle. Konnaattorit sopivat, että budjettivaliokunnalle laittaa sen kirjassa hyväksytään tarjottu apu ja sitten lausuntoa neuvoston päätöksestä liittyen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoteen, joka meni vihreille – koordinaattorit ilmoittivat myös kertovansa mahdollisimman pian, ketkä ottaisivat mietinnöt ja lausunnot tehdäkseen. Ennen neljättä kohtaa, josta koordinaattorit keskustelevat, joka liittyy avoimiin kysymyksiin, jotka olivat jääneet auki siis kuudennella lainsäädäntökaudella ja sitten Seitsemännen kauden prioriteetit oli teemana ja koordinaattorit sopivat, että nuo avaimet kysymykset, mistä pitäisi keskustella ja sopia ennen syyskuun loppua. Päätettiin myöskin, että tämän päivän kokouksessa 3. syyskuuta, jos mahdollista hyväksytään kirje meidän kannastamme noista kysymyksistä, ja sovitti myös, että jos näin ei käy, äh, pyydettäisiin kirjettä kirjallisesti. Kertoisin kuitenkin teille, että, että parlamentin puhemies lähetti kirjeen kaikille valiokuntien puheenjohtajille. Pyytään, että keskiviikkoon 9. syyskuuta mennessä kaikkien pitää pitäisi lähettää informaatiota avoimista kysymyksistä 240, 59 ja 66 pykäliin liittyen. Kirjassa ehdotettiin, tämä ei ole siis välttämätöntä, mutta ehdotettiin, että valikoit ovat skriinata avaimia kysymyksiä tehdäkseen yleisen katsauksen ää, lainsäädäntötilanteesta, aloitteista ja poliittislainsäädännöllisistä prioriteeteista kauden aluksi. Minkä pyyndön seurauksena sihteeristämme laati kirje luonnoksen, joka on kaksiosainen. Ensimmäinen käsittelee avoimia kysymyksiä, joka on pakollinen ja pitäisi vastata. 9.6. mennessä, 9.9. Äh, mennessä ja toinen osa, joka liittyy ei-pakollisiin kysymyksiin. Tämän voimme liittää siis kirjan ensimmäiseen osaan suostumuksellanne tahi myöhemmin, jos tarvitsemme aikaa keskustelulle. Tahi sitä ei lähetä ollenkaan, koska kyseessä on ehdotus, ei velvoite. Koordinaattorit tulevat keskustelemaan tästä kirjeluonnoksesta valikunnan kokouksen jälkeen. Se tulee aikamaan kaikille jäsenille huomenna ennen kuin keskustelu alkaa. Lopuksi heinäkuussa koordinaattorit keskustelivat uuden komission jäsenehdokkaan kuulemisesta. Ja valiokunta päätti kevyestä hyväksyntämenettelystä ja puheenjohtajan kokous hyväksyi tämän heinäkuun 9. päivä liittyen uusiin komission jäseniin. Eli meillä on puolentoista tunnin mielipiteen vaihto, joka alkaa neljältä. Ja koordinaattorit esittävät ensiksi kysymyksiä. Ja sitten on avoin keskustelu koko valiokunnan voimin. Ja koordinaattoreiden kokouksessa arvioidaan menettelyä, mikä tulos tiivistetään kirjeeseen, joka valion kunnan puheenjohtajan täytyy lähettää puhemiehelle. Näin päättävät koordinaattorit heinäkuussa ja jos mitään varauksia jäsenet eivät ehdota, katsotaan ne valiokunnan hyväksymiksi. Mitään varaumia ei näy. Voimme hyväksyä, että koordinaattoreiden ehdokas hyväksytään valiokunnassa. Haluaisin siirtyä kohtaan viisi äänestys. kymmenen budjetista ja, ja muistuttaisin meitä kaikkia siitä, että heinäkuussa me itse asiassa keskustelimme sihteeristön lausumasta lausuntoluonnoksesta. Hyväksymme tarkistusten takarajan ja takarajaan mennessä 18 tarkistusta on tehty. Ja äänestän, äänestytään niistä tänään. No, täytyy siirtää eteenpäin budjettivaliokunnalle ennen sen äänestystä huomenna. se ja lisätietona meillä oli tarkistuksia tekstiin, yksi tarkistus tekstiin ja toinen tarkistus, joka vedettiin pois. Mutta luonnoksen laatijana olin yhteistyössä Koaska Kaviskan kanssa niin, että kysymys, johon tarkistukset on tehty, joka on vedetty sitten pois, ei vastaa budjettitarkistusten filosofiaa, mutta otamme asian esille lähikuvaisina. Sitten on budjettitarkistukset. Kaksi Alfonsi tekemää tarkistusta, eh, joka on Boven ja Alfonsin tekemä jotka eivät kuulu Regin toimivaltaan, mutta teidän on päätettävä asiasta. Voimme siirtyä äänestyksiin tältä pohjalta. Onko kommentteja? Before the vote, we should always, uh, we always try the electronic uh, system. Uh, okay. in case we need yeah. to vote. So mm. and, it's good okay. to do good, it now. To, to do it now yeah. So I am, I am reminded that, well, basically I want... Haluaisin ehdottaa, että äänestämme nostamalla kättä. Mutta ehkäpä täällä tehdään pyytö. Äänestyksen aikana toivottavasti ei, mutta ehkä täällä täytyy tarkastaa. Ja silloin meidän täytyy kyetä äänestämään elektronisesti joten meidän täytyy nyt tarkistaa, että tämä elektroninen äänestysjärjestelmä toimii. Everybody votes. You say vote closed, and then uh, we the, the outcome comes in the in the screen. So just, and we just, just inform. Yeah, now we are gonna try. We make one ah. try. So you can say. Ah, so we, we are going open. to make a try. Nyt tehdään koeäänestys. Tiedän, että täällä on myös paljon uusia kollegoita ja ainoastaan uusia valiokunnassa. Täällä on paljon uusia valiokunnassa, mutta myös uusia parlamentissa, joten ehkäpä testasimme jo Strasbourgissa, mutta se on saattanut unohtua. Eli että äänestys alkaa. Lykätkää kortti sinne. Can you just say it? Yeah. If I could just, maybe it's not. Yes, uh, well... Niin. There are no signs in the... Niin muistuttaisin vain, kun täällä me mitään merkkejä ei näy, niin ensimmäinen vasemmalta on kyllä. Toinen on ei, eli vastaan. Ja kolmas on, että äänestää tyhjää. Äänestys on nyt alkanut, eli jos äänestätte, niin näin täällä, miten monta ihmistä äänestää. You have to, you have to put the card, yes. Niin, kortti täytyy siis laittaa. Second substantion. Yes. Okay, I'm gonna say. I guess. Okay. Yes, uh, I repeat the first. Niin toistan. Ensimmäinen vasemmalta on puolesta. Keskellä oleva on, etänestä tyhjää ja oikealla on vastaan. Siis edelliset ohjeet olivat hieman väärät. I'm gonna open again. Okay, the vote is open. Now everybody can vote. Nyt äänestys alkanut. Kaikki voivat äänestää. The vote is closed. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja tulos. Olemme siis valmiita elektronisen äänestyksen koittaessa siihen. Anteeksi tämä, mutta taas uusi oppitunti. if I could, we are moving to the first vote, which is amendments to the text. Uh, tarkistukset kohtaan kolme. Miksera? Who is for? Puolesta vastaan and abstention. Ja tyhjää. Hyväksytty. Nyt on pyydetty tarkistus, äänestää sähköisesti. Äänestys on alkanut. Uh, Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä. Äänestys on päättynyt. Ja näistä nähdään tulos, eli hyväksytty. Ja sitten budjettiin liittyvät tarkistukset. Tarkistan vielä teidänkin kanssanne, sillä näissä meillä on kaksi kohta vedetty pois. 6656 Alfonsilta. Ja sitten meillä on tarkistus, joka meidän mielestämme ei kuulu valiokuntamme toimivaltaan. Ja kaikki muut tarkistukset 6659 eteenpäin Kramerin 6658 asti. Näistä voitaisiin äänestää yhtenä, yhtenä blokkina, jos se teille sopii. Niin, olkaa hyvä. 6658, siitä pitää vain äänestää erikseen. Krell, could you, eh, Constanze, could you please repeat the... Constanze, voisitko toistaa? Uh, separately six... Erikseen pitäisi äänestää 6658. Ja kaik- kaikesta muusta voidaan äänestää yhtenä ryhmänä vai? for the next week? No. Okay, so we go. So we don't. I understand there are. We... Eli mennään tarkistustarkistukseltaan. Ja näin aloitamme 6659 puolesta. Hyväksytty. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6661 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6662 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6663 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6656 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6669 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestämme siis 6669. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 29 puolesta, eli hyväksytty. Kaksikymmentäyhdeksän siis puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjää, eli hyväksytty. 6656 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 6665 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6658 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkastus vihreiltä 6657 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selkeästi. 6668 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6666 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6667 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6658 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Niin kukaan ei reagoinut 6660 tarkistukseen, joka mielestäni ei kuulu valiokuntamme toimivaltaan, mutta ymmärrän kyllä. Niin olkaa hyvä. Me teimme tämän tarkistuksen Jose Boven kanssa vastataksemme tähän etelän alueiden dramatiseen tilanteeseen, jossa on paljon metsäpaloja, tukeaksemme EUn aloitteita, joilla pyritään tarjota lisävaroja, auttaa, jotta autettaisiin näitä maita tämän vitsauksen vastauksessa, vastaistaistelussa. Mutta Epäselvää on, kuka ei olisi vast- mikä valiokunta olisi vastuussa, jos emme me. Yes, Konstanze Krell. Konstanza Krell. Se, että halutaan <clears throat> solidaarisuutta käyttää, se on kiistamatonta, mutta tehdään se normaaliin menetelmän kautta solidaarisuusrahastosta eikä 2009 budjettimenettelystä. Sen vuoksi asian kannalta tämä on oikeutettua, mutta tuotu väärässä kohdassa esille ja siinä mielessä tuen puheenjohtajaa, että tässä ei tarvitse äänestää, vaan no, normaali menetelmä solidaarisuusrahaston kautta. I, um appreciate very much uh, comments by... Arvostan kovasti kollegoiden kommentteja. Ja haluaisin, että äh, edustaja Fonsin huolenaihe saisi ymmärtämystä. Että äänestäisimme tästä. Ymmärrän kyllä, että tämä ehdotus saattaa tietysti sitten hävitä tuonne joukkoon huomisessa äänestyksessä. Tässä on kuitenkin poliittinen lausunto ja jotkut kollegat ovat huolissaan siis tilanteesta, tästä tilanteesta, jota juuri kuvailitte. Ehdottaisin siis, että äänestämme 6660. Uh, Haluaisin tukea sitä, mitä Rova Keel juuri sanoi että tämä on eri proseduuri koskien sosiaalisuusrahastoa, solidaarisuusrahastoa. Ja tietysti jos tuetaan ajatusta, että Euroopan pitäisi tehdä jotain auttaakseen kyseistä Euroopan osaa, olemme samaa mieltä siitä, mutta EPP-ryhmällä olemme sitä mieltä, että tässä budjettimenettelyssä 2010 olisi paikka, joten mielestäni meidän pitäisi kirjoittaa se johtopäätöksenä pöytäkirjalle, mutta siitä ei pitäisi äänestää nyt. I don't want to continue the, the discussion. En halua nyt jatkaa keskustelua tästä aiheesta, mutta käsitykseni tarkistuksesta on, että se ei koske solidaarisuusrahastoa, vaan se on laajempi pohjainen ja kuuluu maatalousvaliokunnalle enemmän kuin meille. Minulla on mitään voimakkaita mielipiteitä tässä suhteessa ei ole, joten eh, jos vaaditte tietysti, niin sitten voidaan, mutta aina tässä on se vaara, että se täytyy ottaa huomioon tässä pyynnössä. Minusta vaikuttaisi eh, eh, tämä näkemässä, että solidaarisuusrahasto ei ole oikea paikka Tällä minä kysyinkin, että olisiko maatalousvaliokunta olisi pätevämpi. Tämä ei ole minusta mitenkään selvää. Minusta valiokuntamme voisi esittää periaatteellisen kantansa antaa ilmaista tukensa ja näin osana budjettikeskustelua. No, ehkä meidän ei pitäisi sekoittaa nyt paikkoja ja asiakirjoja ja välineitä, joita käytetään joku vielä halusi sanoa jotain, kyllä siihen on mahdollisuus, mutta haluaisin päättää tämän vaan voimme Ymmärrän, että meillä on kaksi kollegaa, jotka hyvin voimakkaasti suhtautuvat kielteisesti asiaan. Kuunnellaan tässä nyt vielä viimeistä kollegaa sitten. Goodman. Goodman. Haluan sanoa muutaman sanan budjettivaliokunnassa ja siellä keskustelimme tänään tästä pitkään siitä, mitä solidaarisuusrahasto tarvitsee modernisointia. Koskien myrskyä Ranskassa muut mobilisoinnit Italiaa koskien, joten ainakin sosiaalirahastoasia se on. Sosiaalirahaston kautta on oikea tie. Ei kun solidaarisuusrahasto puhuja korjaa solidaarisuusrahaston kautta, eikä tehdä täällä tarkistuksia. So I understand it's a majority then uh, for not to vote? Uh, do, do you as a chairman has to decide whether to vote it or not? So you yeah. say no? I, I heard uh, most of the colleagues who... Niin, olen nyt kuullut kaikkia kollegoita, jotka ovat kommentoineet ja he ovat tätä vastaan. He edustavat myös käsittääkseni monen muiden kollegoiden näkemyksiä. Näin ollen siis emme äänestä 6660. Ja se ei kuulu siis aluevaliokunnan toimialaan. Joten nyt sitten lopun äänestys se tehdään sähköisesti. Koska me nyt tiedämme, miten se tapahtuu, äänestys on nyt alkanut. Sisäänestämme kaikista näistä tarkistuksista, kokoisesta. Se on siis sähköinen. it's growing. The vote, yeah, it's still growing. So the vote is closed, if I could say. Uh, we have... Nyt äänestys on päättynyt 37 puolesta, mikä merkitsee sitä, että koko tarkistuspaketti on hyväksytty. Ja olemme näin päättäneet tämän kohdan käsittelyn, eli kohta viisi. Kuten muistatte, kohta kuusi on vedetty pois joka koski siis vapaaehtoistyön teemavuotta. Actually we have 20 minutes. Tässä on nyt oikeastaan 20 minuuttia aikaa, koska komission jäsenehdokassa Samechkin kanssa sovimme, että keskustelu käydään kello neljältä. Näin, istunto on keskeytetty, mutta haluamme aloittaa tasan kello neljältä. Wonderful. But, but if, if, if we vote, just to understand yeah. fully.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 Um, dear colleagues, can we start the meeting? I would be... Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa kokouksen? Jos voisitte istua paikallanne. Kuten tiedätte, nyt meillä on sitten keskustelu komission jäsenen tohtori Paula Sametskin kanssa. Haluaisin toivottaa herra Sametskin tervetulleeksi Puolaksi. On hyvin miellyttävää meille olla vierailunne isäntänä täällä emäntänä koskien alue poliittista kehitystä. Jatkan nyt sitten englanniksi. Kuten varmaan kaikki tiedämme, mutta haluaisin muistuttaa, että sen vuoksi, että kaksi komission jäsentä nykyisestä komissiosta ovat jättäneet komission ja tulleet Euroopan parlamentin jäseniksi. Puheenjohtajakokous heinäkuussa otti esille tämän proseduurin, että uudet jäsenet tulevat esiintymään valiokunnan jäsen, ja sitten sen vuoksi Sametkikin on täällä meidän valiokunnassamme keskustelua varten, kuten sanoin aiemmin. Arviointi perustuu tähän keskusteluun, niin se, siitä raportoidaan, tai valiokunnan puheenjohtajasta raportoi puhemiehelle perustuen keskustelun koordinaattorin kanssa myöhemmin tänään. Haluaisin heti antaa puheenvuoron komission jäsen Paveu Sametskille ja pyytää häntä pitämään lyhyen alustuksen. Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. On kunnia ja hyvin miellyttävää olla täällä teidän valiokunnassanne, valiokunnassa, jonka pääintressi on niin lähellä näitä kahta asiaa, joita minäkin olen käsitellyt aina ammatillisen elämäni aikana, nimittäin Euroopan integraatio ja talouden kehitys. 28 vuotta on kokemusta julkisessa hallinnossa ja yliopistomaailmassa, talous, talouden varaministerinä, kansallisen avun koordinaattorina ja ihan äskettäin sitten keskuspankin johtokunnan jäsenenä ja EUn talous- ja rahoituskomitean jäsenenä, niin milloin on sellainen tunne, että olen tässä ammatillisesti pätevä ja valmis kohtaamana haasteet, joita komissio sen kohtaa. Uskon että tämä kokemus voisi olla avuksi tässä, kun yritetään uudistaa aluepolitiikkaa välineenä, jolla voidaan Euroopan laajuista lamaa torjua. Nyt ollaan myrkkyisissä ajoissa. Nykyinen kriisi ja lama ovat osoittaneet, miten eh, heikko ja kestämätön talouskasvu voi olla ja miten tehokkaat instituutiot ovat välttämättömiä, jotta voidaan saada välttämättömät ehdot kasvulle täytettyä. Odotetaan, että kriisillä on negatiivinen pitkän aikavälin vaikutus julkiseen, julkiseen talouteen jäsenvaltioissa, josta sitten julkisten palvelujen tarjoamiskyky voi heikentyä. Kriisi voi tarjota myös mahdollisuuden uusiin rakennemuutoksiin ja saada aikaan uusia välineitä muutoksen stimuloimiseen. Kuten kuudes edistymiskertomus, joka hyväksyttiin kesäkuussa, siellä sanotaan, että invaatio tällaisena aikoina on olennaista. Kriisi osoittaa, että tarve siihen, että alueelliset taloudet modernisoituvat, erilaistuvat ja se luo muutosta. Kohesiopolitiikka on tärkeä tekijä tässä vakauden hakemisessa kriisin keskellä. Sen vuoksi täytyy varmistaa, että kohesiopolitiikan puitteet tarjoavat vielä enemmän joustavuutta, jotta voidaan julkista kysyntää kasvattaa, kasvattaa äh, kotimaan kysyntää lyhyellä aikavälillä ja jotta voidaan saada pitkän aikavälin investointi äh, tavoitteet täytettyä. Tätä varten ja jotta voidaan ruohonjuuritason implementointia parantaa, niin tarvitaan lainsäädäntöaloitteita ja myöskin ei-lainsäädäntötoimenpiteitä Euroopan elvytyssuunnitelman puitteissa. Liian kauan aikaa kestäisi kuvata niillä yksityiskohtaisesti, on vain luetteloisin nämä tärkeimmät lainsäädäntöhankkeet. Ensinnäkin lisää esirahoitus, ennakkomaksut siis 6,25 miljardia sitten toiseksi kiihdytetään välimaksu, välimaksuja tärkeimmille projekteille. Sitten kolmanneksi helpotetaan rahoitusjärjestelyvälineiden käyttöä. Neljänneksi parannetut toimenpiteet energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta asu, äh, asumissektorilla kaikilla jäsenvaltiossa. Sitten yksinkertaistetaan kulu, kulujen sanon, että otetaan mukaan kiinteitä maksuja, könttäsummia ja otetaan mukaan välittivä, välit, epäsuoria kustannuksia. Ja aspersoiman käytön myötä tähän päästään nopeammin. Jeremia-aloite auttaa pk-yrityksiä saamaan takuita ja mikrolainoja ja muita lainoja. Komissio esittelee toisella vuosipuolella 2010 kertomuksen näiden toimien implementoinnista elvytyssuunnitelman puitteissa. Nyt pyrin keskittymään siihen, että tuetaan edelleen näitä yksinkertaistamistoimia. Tässä mielessä 22. heinäkuuta komissio hyväksyi uuden ehdotuksen jolla muutetaan perusasetusta. Tämä uusi ehdotus, siihen kuuluu laajakirjo toimenpiteitä, joilla kiihdytetään kohesiopolitiikkaohjelmien ruohonjuuritason yksinkertaistamista niin, että edelleen yksinkertaistetaan ja selkeytetään sääntöjä, jotka, joilla kohesiopolitiikka hallitaan. Speedlan ja komission kanssa teen yhteistyötä läheisesti, myöskin parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa, jotta voidaan saada nopeasti päätettyä tästä ehdotuksesta. Kuitenkin yksinkertaistaminen ei merkitse hölläkätisyyttä kaikki ehdotukset, niistä keskusteltiin oikeutettujen tiedentarkastajien kanssa, Olafin kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa, jotta voidaan pitää täysin eh, moitteettoman rahoitushallinnon periaatteesta. Haluaisin vakuuttaa, että, että kyllä tunnistan tämän suhteellisen suuren virheasteen. Rakennerahastossa se on tärkeä ongelma. Tämä aste on aiempi kuin muissa EUn kuuluissa äh, yhteishallinnon alla ja tähän tarvitaan parannuksia. Tätä varten haluan, että toimintasuunnitelma toteutetaan, joka, joka hyväksyttiin viime vuonna helmikuussa, jotta voidaan vahventaa komission valvovaa roolia. Nyt haluaisin siirtyä kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Se on kehittynyt viime vuosien aikana vastaamaan näitä nykyisiä tarpeita. Siinä on ollut paradigman muutos niin, että aiemmin kompensoitiin haittoja, nyt halutaan saada liikkeelle kehityspotentiaaleja. Viime aikoina tästä on keskusteltu erityisen paljon. Haluaisin kiittää edeltäjänne tästä enemmästä työstä, jossa hän on tehnyt suuntaviivojen asettamiseksi. Huhtikuussa Marianske Lasnissa vastaava, asiasta vastaavat ministerit yhdessä tämän komitean jäsenten kanssa arvioivat äh, politiikan tulevaisuutta sen jälkeen, kun neljäs kohesiokertomus äh, julkistettiin 2007. Tätä sitten seurasi Barka-mietintö toukokuussa ja ihan äskettäin sitten kuudennen kehityskertomuksen hyväksyminen. Ja minä uskon perustavaa tavalla, että kohdallisuuspolitiikan pitäisi jatkaa kehitystä vastaamaan nykyisiin haasteisiin. Erityisesti haluaisin painottaa neljää aluetta tässä esityksessä. Haluaisin aloittaa periaatteiden selvityksestä politiikassa. Unioni tarvitsee paikkaan perustuvaa voimakasta kehityspolitiikkaa. Kohdallisuuspolitiikan rooli, sen jälkeen kun se otettiin käyttöön, on ollut varmistaa, että Euroopan taloudellisen integraation projekti kuuluu kaikille. Tämä integraatio jossa liikkeellepanovalvonnan ovat yhteismarkkinat, voi toimia, jos kaikki voivat antaa panoksensa ja kaikki voivat hyötyä. Tässä näiden kohtimaiden haasteiden asiayhteydessä tarvitsemme enemmän kuin koskaan sitä, että pystymme saamaan yksilöiden ja alueiden potentiaalin liikkeelle. Kohesiopolitiikka antaa panoksensa siihen, että voidaan saada tuloksia EUn avainprioriteettialueilla. Jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus, täytyy keskittyä merkittävää osa kohesiopolitiikan rahoituksesta rajoitettuun määrään kapeasti määriteltyjä ydinprioriteetteja. Näin pystymme keskittymään tehokkaammin julkisten hyvien ja palvelujen tuottamisen integroidulla tavalla. Kohesiopolitiikalla on myös erityinen rooli siinä, kun alueellisia ja paikallisia toimijoita voidaan saada liikkeelle sopusoinnussa EU-prioriteettien täyttämisen kanssa. Ja sitten toiseksi täytyy keskittyä enemmän suorituksiin ja tuloksiin. Esille tulevat tulokset jälkiarvioinneista osoittavat, että jäsenvaltiot ehkä eivät ole keskittyneet tarpeeksi politiikan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Minä pyrin jatkamaan vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa ja niiden akateemisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tutkia, että miten politiikan tehokkuutta voidaan parantaa. Kun keskitytään tuloksiin ja tällaisen näyttöihin perustuvaan politiikan tekoon siirrytään, niin se parantaisi lisäarvoja, että politiikalla voidaan saada aikaa, kuten myöskin se julkista kuvaa. Kolmanneksi on tarvetta operationalisoida alueellisen kohesion käsitettä. Vaikka käsitettä ei ole, josta valtaisi voitu so- sopia, niin tämä keskustelu on valaissut monia asioita, joita täytyy edelleen harkita. Miten voidaan hyödyntää paikallisten kehitysalaitteiden, kuten Urban Leaderin, ähm, saavutuksia ja parantaa paikallisten toimijoiden roolia monitasoisessa hallintajärjestelmässä. Miten eri alueellisten välistä, maantieteellisten alueiden välistä yhteistyötä voidaan parantaa, täytyy myös indikaattoreita ja tilastoja parastaa, jotta alueellinen dynamiikka voidaan ottaa huomioon. Ne ovat hyvin inspiroivia kysymyksiä. Sitten vielä nämä jakomekanismit. Ei riitä, että kohesiopolitiikkaa toteutetaan tehokkaasti. Haluan toistaa, että siinä täytyy kunnioittaa säännönmukaisuuden ja laillisuuden vaatimuksia varojen käytössä. Olen vakuuttunut, että kehittää hallinnointi- ja valvontajärjestelmä, jota reformointiin viime kaudella, tai anteeksi nykyis- nyky- nykyisen kaudella. Ja sitten erityisesti tämä ennakkoinvestointi, jotta vaatimukokasvuorintoja edestää, kantaa hedelmää tulevaisina vuosina. Sen pitäisi vähentää sekä virheastetta että yksinkertaistaa ohjelmien loppuun saattamista. Kuitenkin meidän täytyy yrittää edelleen pienentää hallintorasitetta toimeenpaneville elimille mutta kuitenkin varmistetaan se, että EU-budjettia toteutetaan tehokkaasti. Uusi Lissabonin sopimus saattaa antaa uusia mahdollisuuksia edelleen selventää komission jäsenvaltioiden vastuita siinä, kun budjettia toteutetaan menetelmät ja proseduurit, niissä pitäisi saavuttaa vähintään äh, politiikan tavoitteet ja niillä pitäisi tukea sitä, että saadaan säännönmukaisuus ja laillisuus varojen käytöstä toteutettua. Ennen kaikkea täytyy epävarmuustekijöitä vähentää äh, toimeenpaneville elimille ja projektitukijoille täytyy olla yhtenäinen pyrkimys komission ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan varmistaa, että lakinormit kaikilla tavoilla ovat niin selkeitä ja mm, selkeitä kuin mahdollista. Haluaisin vielä hahmotella näitä pääprioriteetteja. Täytyy siis saada aikaan muutoksia perusasetukseen. Voit luottaa siihen, että olen täysin ne, ja regiopääosasto on käytettävissä, kun tässä, tässä valikunnassa sitten keskustellaan. Toiseksi haluamme jatkaa keskustelua kansallisuuspolitiikan tulevaisuudesta budjetti, budjetti yhtä asiayhteydessä. Tässä mielessä keskustelu keskustelua helpottaakseni haluan antaa politiikkaorientaatioasiakirjan eh, myöhään syksyllä. Tämä perustuu Parkka-raportin OECDn ja muihin tärkeisiin materiaaliin dokumentteihin. Lopulta tässä asiayhteydessä erityinen prioriteetti tulee sille, että keskustellaan jälkiarviointien tuloksista. Valmistelutyö viidettä kohesiokertomusta varten, kuten myöskin vaikutusarviointeja koskien 2013 eh, jälkeisestä sääntelykehyksestä on jo alkanut. Kiitoksia paljon. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Haluan vain sanoa kaksi asiaa, kun on puheenvuoroja eteenpäin. Toivon tämän Lyk van den Branden tänne tervetulleeksi. Hän on alueiden komitean puheenjohtaja. Ja lisäksi kaikki ne kollegat, jotka tulevat muista eurooppalaisista parlamentista tänne kuuntelemaan tätä näkemysten vaihtoa komissiojäsenen kanssa. Toiseksi haluaisin sanoa, että olette saattanut huomata, että tämä meidän kokouksemme lähetetään suoraan lähetyksenä internettiin, mikä merkitsee sitä, että kamerat kohdistuvat siihen henkilöön, joka aina puhuu kerrallaan. Ottakaa se myös huomioon. Lisäksi haluan todeta, että Meillä on riittävästi aikaa käydä hyvä näkemystä, vaikka kuitenkaan aikaa ei ole loputtomiin, joten pyytäisin, että koordinaattorit käyttäisivät puheenvuoron ensin ja rajoittaisivat puheenvuoronsa neljään minuuttiin. En tiedä, kuka nyt ensimmäisenä haluaa aloittaa. Jan Olbrecht. Ja sen jälkeen Konstantsasen. Yes, Mr. Commissioner, I... Herra komission jäsen, sanoisin muutaman sanan kielelläsi. Kielellä. Sasu. Hyvä komission jäsen, haluaisin Euroopan kansanpuolen edustajien nimissä ilmaista tyytyväisen syyteni siitä, että on mahdollisuus tavata teidät ja keskustella tietysti puolalaisena jäsenenä tyytyväisenä on sitäkin suurempi, kun minulla on mahdollisuus siihen, että tunnen teidät ja olen vuosien ajan tehnyt yhteistyötä kanssanne, joten en kysy ryhmän puolesta, kuka olette, koska tunnen teidät. Joten meillä jo siihen kysymykseen vastaus on. Mutta nyt siirtyisin englannin kieleen, koska kommunikaatio saattaa olla vähän helpompaa. Joitakin poliittisia kysymyksiä. Miten ajattelette komission jäsen, mitkä ovat tulokset kriisistä kohesiopolitiikan tulevaisuudelle, tulevaisuudessa? Koska kohesiopolitiikkaa, vahvistuuko se vai käsitelläänkö se vain välineenä, että se auttaisi tällä, tänä vaikeana hetkenä, mutta itse asiassa tulevaisuudessa voidaan kohdata tämä vaara, että tätä politiikkaa pienennetään, heikennetään – Erityisesti nettomaksajat haluaisivat ehkä näin. Eli tästä tulisi tällainen vaikutus. Mikä on teidän mielipiteenne? Mitä te teette ja mitä me teemme tulevien kuukausien aikana, niillä on vaikutuksensa siis tulevaisuuteen. Sitten toinen hyvin lyhyt kysymys. Mikä on mielipiteenne komission jäsenen roolista? Tiedän, että vastasitte kysymykseen, että tietysti sääntöjen mukaan ja perustamissopimusten mukaan, mutta komission ja sen rooli, mitä siitä tässä politiikassa? Missä osassa komission sen pitäisi olla aktiivisena toimintana kentällä tai valvojana tai jota sitten taas kontrolloi esimerkiksi tilintarkastumistuin. Tietysti kysymys, no tämä on tekninen, miten haluat yritti puolustaa tilintarkastustuomioistuimen argumentteja vastaan komissiota, jotka jälleen tulevat kysymään siitä, että miten paljon on käytetty rahaa huonolla tavalla. Tämä huomio tässä valiokunnassa viime vuosien aikana olemme tehneet läheistä yhteistyötä komission kanssa ja hyvin usein puolustamme komission ehdotuksia. Voitteko antaa meille jotenkin tietoja, jos mahdollista, jos se on virallista. Miten ensimmäiset reaktiot neuvostossa koskien tätä asetusta? Huomenna keskustelu on. Voimme odottaa. Emme voi odottaa, että kaikki jäsenvaltiot olisivat tyytyväisiä ehdotukseen. Että miten tämästä? Konstantse Krell. Kiitoksia Konstantse Krell vielä. Sosiaalisten demokraattien nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja herra Sametski. Minulla ei ollut iloa tuntea teidät entuudestaan, tunnen vain siis kirjallisesti teidän cv se on vaikuttava. Haluaisin sitten kuitenkin huomautuksen, että siitä huolimatta komissiossa kohesiivisesta politiikasta vastata se on eri asia kuin johtaa keskuspankkia ja sen vuoksi Minulla olisi kuitenkin muutama kysymys. Ihan oikein sanoitte, että rakennepolitiikka on tärkeä väline, kun kriisiä torjutaan kyllä. Ihan oikein. Parlamenttina teemme siinä asti yhteistyötä ja tuemme siinä. Kysymys on vain siinä, että se ei ole kohesiopolitiikan oikea ta- oikeastaan se tavoite. Ehkä voisitte vielä sanoa muutaman sanan enemmän teidän käsityksestänne siitä, että mitä haluatte nyt tulevina kuukausina – ihan kohesiopolitiikan normaalissa puitteissa tukea alueita, jotka eivät vielä pärjää niin hyvin taloudellisesti ja miten te haluatte tätä kehittää? Teillä oli tämä iskusana ter- alueellinen kohesio. Haluaisitteko jatkopaperin tuoda julkisuuteen tästä syksyllä vai, vai miten tätä selitetään? Mitä alueellinen kohesio pitäisi olla? Ei ole määritelmää tällä hetkellä, mutta itse asiassa parlamentti oli jo odottanut vihreässä kirjassa, että komissio tekisi ehdotuksen määritelmäksi tai ainakin suuntaviivat määritelmälle. Sitä ei ole vielä tapahtunut. Onko teillä tämä aikeena toteuttaa? Mainitsitte parkamietinnön ja minua ilahduttaa, että haluatte ryhtyä aloitteisiin tämän mietinnön perustalta muist- muistan, että siellä oli muun muassa työryhmä mainittu, joka valmistelisi, valmistelee tulevaa kohesiopolitiikkaa. Siellä puhutaan kaikista instituutioista, joiden pitäisi siis osallistua, mutta ei parlamentista. Voisitteko kuvitella, että tällainen työryhmä tulisi? Ja voisitteko sen lisäksi kuvitella, että tässä työryhmässä olisi edustajia myös parlamentista? Ja tästä pääsen viimeiseen kysymykseeni. Miten näette yhteistyön valiokunnan kanssa? Sehän voi olla enemmän kuin asettua pelkästään käytettäväksi, antaa tietoa ja tukea. Se voisi olla, siitä voisi tulla oikein aktiivinen yhteistyö, se olisi toivottavaa aiemmin Parlamentti on komissiota usein tuenut ja me olimme tällainen liittolainen tässä vastakkainasettelussa neuvoston kanssa. Voisitteko ajatella, että näin kävisi myös tulevaisuudessa? Miten tämä muotoutuisi? Ja miten te tätä muotouttaisitte? Nämä olisivat nämä ensimmäiset kysymykset ja minä tietysti toivoisin, että pitemmänkin aikaa voitaisiin keskustella – Eh, vuoden loppuun mennessä, mutta ehkäpä vielä toinenkin kuulemistilaisuus voitaisiin järjestää keskenämme. Ramona, Ramona Nikola Manesku, Alderyhmän puolesta. Herra komission jäsenehdokas, haluaisin ensin onnitella teitä tästä ehdokkuudesta ja olen varma, että yhteistyömme on mitä hedelmällisimpää. Varmasti tulemme kehittämään aluekehitystä tulevaisuudessa. Ja korostitte, että tarvitaan vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa. Se on hyvä ehdokas. Ja täytyy ottaa huomioon rahastojen käytön tehokas sekä aluepoliti- kohesiopolitiikan integroitumisen aste. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, onko komissiolla ja selkein näkemys siitä, mitkä maat ovat kärsineet pahiten rahoituskriisistä? Onko teillä myös näkemystä, millä tavoin nämä maat ovat sitä kärsineet? Oletteko hamotelleet lisätoimenpiteitä parantamaan tilannetta ja ratkaistaksenne niitä ongelmia, joihin, joihin, joita nämä maat kohtavat? Toinen kysymykseni liittyy niihin kysymyksiin, joihin, joita haluatte tehdä, jotta jäsenmaat pääsevät mahdollisimman nopeasti käyttämään varoja, apua silloin, kun niitä ovat katastrofit kohdanneet. Oletteko hahmotelleet toimenpiteitä eurooppalaisten rahastojen nopeaksi käyttämiseksi? Kiitän teitä ja voin taata teille alleryhmän yhteistyön. Paljon kiitoksia vihreiden puolesta. Herra François. Kiitos rouva puheenjohtaja. Herra komission jäsen. Mekin toivomme teille menestystä ja toivomme, että yhteistyömme on mahdollisimman hyvää. Haluaisin estää teille kaksi, ehkäpä kolme kysymystä. Ensinnäkin muodosta. Parlamentin yhteispäätösmenettelyn ala tulee laajenemaan. Meidän täytyy kävellä, yhä enemmän yhteistyössä Oletteko te miettineet jotain käyttäytymissääntöjä tätä varten? Onko teillä jotain muodollisia sääntöjä, menettelytapoja tätä varten? Me olemme äh, sitoutuneita siihen, että tällainen sovitteleva työskentelytapa on tapahtuu mahdollisimman loojalla sektorilla. Toisekseen sanoitte halustavasti, että alueiden kasvupotentiaali täytyy vapauttaa, mutta voimme todeta, että Talouskriisin vuoksi kasvua ei ole. Taloudet ovat supistumassa. Me olemme sitoutuneet siihen, että EU palaa aluepolitiikkansa kredoon, eli tasapainon palauttamiseen ja solidaarisuuteen, ja teetettäisiin erittäin liberaalit kilpailukyvyn ja kasvun käsitteet syrjään. Emme ole täysin vakuuttuneita, että kasvu olisi vastaus kriisiin. Ajatellaan pikemminkin, että täytyy ajatella talous uudella tavalla, jos haluamme kriisistä eroon. Toinen kysymykseni liittyy ilmaston lämpenemiseen. YK aika äskettäin hyväksyi raportissa täsmennettiin, että 80 prosenttia ilmaston lämpenemiseen liittyvistä projekteista, niiden pitäisi tapahtua erityisesti alueellisella tasolla. Onko komissio suunnannut aluepolitiikkaansa niin, että se paremmin ottaisi ilmastonmuutoksen huomioon? Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon. Ja sitten konservatiivit ja reformistit, herra Vlasek. Předsedkyně, pane komisaři, já jsem také velmi rád, že můžeme diskutovat otázky regionu. Kiitos. Me voimme keskustella aluepolitiikasta valiokunnassa. Ja haluan, se on hyvä asia ja haluaisin ilmaista, että te näette asiat aika samoin kuin me. Meidän täytyy yksinkertaistaa säännöstä, vähän keventää hallintoa ja täytyy myöskin lähteä siitä, että äh, joustavuus lisääntyy. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyykin tähän alueeseen. Jos ajatellaan, me haluamme, että aluehallinta on mahdollisimman yksin kaksinkertaista. Miten se saavutetaan? Ja on minun kysymykseni liittyy kustannuksiin. Eikö kontrollin ja sen, sen kontrolli, että voisi ajatella vähän äh, kevyempää kontrollia. Sitten Marienbaanin johtopäätökset, ne tulokset koskevat alueita, joissa vaara niiden osalta on käytetty, koska ne ovat käyttäneet enemmän kuin nämä kiinteät prosenttiosuudet. Voisitte katsella siirtymiskautta, jolloin nämä alueet näiden maiden varojen käyttämäisuudet eivät ehtyisi? Kiitoksia. Seuraavaksi Guen nimissä, eli Oro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin, että kiinnittäisitte huomioon Euroopan unionin äärialueisiin. Meillä on seitsemän tällaista aluetta, Kanariat, Azorit, Madeira, Guadeloupe, Guyane, Martinique ja Reunionin saari. Ja niissä asuu yhteensä 4 miljoonaa ihmistä. Lukunottamatta Guyanaa, ne ovat kahdella kymmenellä viidellä eri saarella kaikissa eri valtamerissä. Niissä on paljon erityispiirteitä. Ne ovat riippuvaisia emämaasta taloudellisesti ja myös energiatoimituksissa, mikä johtaa siihen, että ne ovat sosiotaloudellisesti erittäin hauraita. Ja tämä on tunnustettu sopimuksessa, varsinkin äh, artikla 292 Amsterdamin sopimuksessa. Näiden ongelmien lisäksi äskettäiset aloitteet ovat vielä kaivaneet maata äh, näiden alueiden kehityksen alta ja taloudelliset kumppanuussuhdesopimukset, joita on allekirjoitettu Euroopan unionin ja AKT-maiden välillä, mukaan lukien myös Karibian maat, niitä on allekirjoitettu, mutta kun tarkastellaan Afrikkaa, sekä Länsi-Afrikkaa ja Itä-Afrikkaa, niin siitä koskevat sopimukset allekirjoitettiin viime viikolla. Minusta ei ole hyväksyttävää, hyvä puheenjohtaja, että tämä prosessi on käynnistynyt ilman että mukana ovat nämä ultraäärialueet ja että niiden kanssa neuvotellaan. Voisitteko, hyvä komission jäsenehdokas, tiedottaa ulkomaankaupasta vastaavalla komission jäsenelle neuvotteluiden katkeamisesta. Lisäksi puhun myös siitä, että piakkoin kyseenalaistetaan tämä erotteleva verotusjärjestelmä ja ne verot, joita erityisesti kohdistamme niihin tuotteisiin, jotka tulevat meidän alueellemme, joiden avulla rahoitetaan nimenomaan paikallisen alueen toimintaa. Voisitteko siis taata meille sen, että voimme suojata näitä erottelevia verojärjestelmiä, varsinkin nimenomaan näissä takaisissa alueissa? No sitten fossiilisista polttoaineista ja riippuvuus niistä, varsinkin Reunionin saarella. Siellä tavoitteena on 25 vuoden aikana saada aikaiseksi energiaomavaraisuus. Tässä suhteessa on jo ryhdyttykin aloitteisiin, mitkä osoittavat, että myös tämän tavoitteeseen on mahdollista päästä. Hyvä komission jäsen ehdokas, haluaisin sitä teille kysymyksen siitä, että autetaanko näitä saarialueita, jotka kuuluvat Euroopan unioniin, pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Ja lopuksi Ruotsin puheenjohtajakauden hengessä haluaisin, että me saisimme aikaan todellisen suojaamis- ja tutkimussuunnitelman, jonka avulla voitaisiin tutkia valtamerten käyttöä ja että tämä ohjelma otettaisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön. Oletteko, hyvä ehdokas, valmis työskentelemään tämän kysymyksen parissa. Kiitoksia. Thank you eh, very much. And for the EFD group, Mr. Bafton. Kiitos. Tervetuloa, komissaari. Pari lyhyttä näkökohtaa siitä, miten kehitysrahat siirtyvät jäsenmaalle ja sen byrokratia on tässä vaiheessa käsittämätöntä ja järjestelmä ei toimi välttämättä ollenkaan. Kun rahat siirtyvät eteenpäin, niin projektien kriteerit ovat niin rajoittavia, että huomenta kyseessä on alun perin ja se valtion varat kuitenkin, niin tämän byrokratian täytyisi miettiä tarkemmin. säätelemaita globaalissa lamassa ja rahat ovat tiukalla. Ongelmia varmasti tulee siitä, että rahat eivät projekteihin päädy. Ja sitten vaikka osa projekteista on hyviä, osa niistä on täyttää ajan hukkaa, joten jäsenvaltiot varmaan kärsivät. Haluaisimme parempia kriteerejä, jotta jäsenvaltiot silloin, kun ne projekteja kasaavat, ne johtaisivat myös hedelmäisen lopputuloksiin. Näen, että tämä 50 seuraavan vuoden aikana iso, valtava ongelma jäsenvaltiolle. No, Kiitoksia, eh, herra Dimitar Stojanov, eh, sitoutumattomista. Ja sitten mennään komission jäsen Sametskin vastauksiin. Ja sitten nyt oli pitkä puheenvuoron lista, että joku, jos haluaa vielä puheenvuoron, niin nostakaa kättä ja yrittäkää kiinnittää huomioon me. Herra Stojanov, olkaa hyvä. Nobody for the independent to speak. Eikö kukaan puhu sitoutumattomien puolelta? Jos näin on, niin sitten herra Sametskin vastaukset. Anteeksi? Yes. Thank Kiitoksia puheenjohtaja. Niin alkuun haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka ilmaisitte tukenne minulle. Ja kiittää näistä lämpimistä toivotuksista tässä uudessa asemassa. Ensinnäkin yritän ryhmitellä nämä kysymykset, sillä on vaikea vastata yksittäisiin kysymyksiin näiden aikarajoitusten puitteissa, joita meillä on. Meillä valtava kysymys tästä kriisistä ja sen suhteesta kohesiopolitiikkaan ja sitten taas suhteessa kohesiopolitiikkaan tulevaisuudessa. Tässä suhteessa olen selkeästi sitä mieltä, että tämänhetkisessä tilanteessa, jossa kriisi on näin arvaamattoman suuri, Meillä ei ole paljonkaan eri vaihtoehtoja. Meidän täytyy käyttää kohesiopolitiikkaa reagointivälineenä. Sillä ilman sitä kriisin talousvaikutukset olisivat vielä huonompia. Siitä syystä viime vuonna ja tänä vuonna yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ryhtyy panemaan säännöksiä ja muutoksia säännöksiin, joka mahdollistaa sen, että me voimme toimia nopeammin ja tehokkaammin kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Siitä syystä nämä kaksi yksinkertaistuspakettia me otettiin käyttänyt aiemmin ja toivottavasti ne toimivat. Tietysti tulokset eivät välttämättä ole vielä nähtävissä, ne tulevat näkyviin vasta sitten, kun nämä hankkeet toteutetaan ja hyödykkeet saadaan käyttöön. Mutta tietysti sääntelymuutoksia on jo tehty. Meillä on lisäksi toinen ehdotus, josta keskustellaan hyvin innokkaasti. eivätkä jäsenvaltiot ole ilmaisseet yksimielistä tukeaan tälle ehdotukselle. Siitä huolimatta se pyrkii ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, joita sillä on seuraavien vuosien aikana. Samalla tiedämme, että kriisi on nyt huipussaan. Ja tiedämme, että tämä vu- vuoden toisella vuosipuoliskolla ja vuonna 2010 tilanne muuttuu. Emme voi siis jatkaa lyhyen aikavälin pohdintoja, vaan meidän täytyy myös ottaa tulevaisuus huomioon. Ja siitä syystä minun henkilökohtainen kunnianhimoni on jatkaa koesiopolitiikan tulevaisuudesta keskustelemista, ja meidän tulisi sitä puoltaa, sillä uskon, että tämä on suuri saavutus Euroopan unionilta. Ja meillä on erilaisia pilareita, joista kohesiopolitiikka on yksi. Se liittyy Euroopan perusarvoihin, solidaarisuuteen. Ja kysymyksenä nyt onkin se, että millä tavalla sitä tulisi muokata. Tässä tapauksessa toteaisin, että en voi täysin tukea niitä näkemyksiä, jota edustaja Alfonsi esitti. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi käyttää kohesiopolitiikkaa, jonka avulla, politiikkaa, jonka avulla uudenaikaistetaan talouttamme. Miksi? Siitä syystä, että meillä on edessämme yhä enemmän vahvaa kilpailupainetta, vahvaa kilpailupainetta muista kasvukeskuksista, nykyaikaista teknologiaa tulee kaikkialta, ei pelkästään Yhdysvalloista, vaan myös muista uusista talouksista. Ja siitä syystä meidän täytyy profiloida kohesiopolitiikkaa niin, että se on meidän puolustusvälineemme tuota muiden kasvavien talouksien kilpailua vastaan. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi yhdistää solidaarisuusajattelu ajatteluun tämän politiikan uudesta profiilista. Ja sitä pitäisi Lissabonisoida yhä enemmän. Minun mielestäni nimittäin Lissabonin strategia on edelleenkin voimassa siinä mielessä, että sen tavoitteisiin tulisi pyrkiä vuoden 2010 jälkeen, sitten kun tämänhetkiset tavoitteet tai aikataulu on päättynyt, niin meidän tulisi pohtia uutta vaihetta tässä politiikassa. Ja uuden vaiheen tulisi sisältyä kohesiopolitiikkaan niin, että se auttaa meitä vastaamaan kilpailupaineisiin, joita muualta maailmasta tulee. Sitten on muita kysymyksiä, jotka liittyvät alueelliseen kohesioon siihen, miksi ei ole mitään määritelmää sille tähän mennessä. Vihreäkirja ei halunnutkaan tässä antaa mitään määritelmää. Me neuvottelulta pyysimme ehdotuksia ja näimme näistä erilaisista vastauksista, että meillä ei ole selkeää vastausta. Ja tästä syystä meillä pitäisi olla käytännönläheisempi lähestymistapa ja todeta sen sijaan, että haluamme saada aikaiseksi elegantin, selkeän määritelmän, niin tulisi viedä eteenpäin tiettyjä osioita, jotka tunnemme. Ja ne, joista on sovittu, eli voimavarojen keskittäminen, prioriteetteihin enemmän voimavaroja, eri alueiden välisen yhteistyön lisäämiseksi, yhteyksien lisäämiseksi ja alueiden välisen yhteistyön lisäämiseksi, joka mahdollistaisi myös sen, että me voimme saada lisätietoa siitä, millä tavalla tulee vastata alueellisiin haasteisiin. Keskustelu tästä ulottuvuudesta tulisi jatkaa. Ja siitä tulisi odottaa myös käytävän tulevaisuudessa. Vielä kerran tämä uusi asiakirja, jonka mainitsin, on ikään kuin synteesi edellisistä. Sen tavoitteena on tarjota lähtökohta uudelle komissiolle ja sillä on täysi toimivalta sitten muokata tätä politiikkaa yhdessä parlamentin kanssa, varsinkin tämän valiokunnan kanssa. Uskon todellakin, että se on hyödyllinen väline tulevaisuutta silmällä pitää. kysymys siitä, että mitkä alueet ovat saaneet kärsiä eniten, voidaanko niille tarjota erityisiä tukia kansallisissa katastrofeissa. Solidarisuusrahastohan on tässä suhteessa käytetty. Abruzzon maanjäristyksen tapauksessa esimerkiksi on tarjottu tukea. Ja tulevaisuudessakin tämän kaltaisessa tapauksessa tullaan juuri näin tekemään. kriisivaikutukset alueellisesti, sitten sehän on mielenkiintoinen kysymys tietysti tässä suhteessa. Meidän tietomme niistä on aivan liian rajallinen. Vaikka meillä on hyvin hienostuneetkin tilasto, tulokset käytettävissä me Eurostatin kautta ja muuta. Meidän täytyy edelleenkin parantaa metodologiaamme, katsoa aluekehitystä, pyrkiä löytämään oikeat tavat mitata kehitystä ja muita kohesion näkökohtia. Mainitsin jo, että tämä on muun muassa yksi osio tulevaa työtä, kun puhutaan kohesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen. Ja siitä syystä minusta meidän tulisi hyvin tarkasti katsoa ex post arvioita, ei pelkästään tuloksia, vaan itse metodologiakin. Se on varmaankin tärkeämpää, jotta tämänhetkinen kuva alueista saataisiin. Kaksi kysymystä. Yksi koski ähm, tilintarkastusta ja valvontaa ja sitten byrokratiaa. No tässä tietysti syntyy dilemma. Meidän täytyy tietysti vähentää byrokratiaa, mikä merkitsee sitä, että meidän tulisi yhä edelleen pyrkiä yksinkertaistamaan prosesseja ja säännöksiä ja kaikkia niitä asetuksia, joista voidaan tehdä helpompia ja yksinkertaisempia. Toisaalta mainitsin, että meillä on edelleen aika korkea virhemarginaali juuri tällä rahoituspuolella kuluissa. Joten meidän olisi tärkeää löytää tasapaino sen välillä, kun pyritään pääsemään eroon tarpeettomasta byrokratiasta, mutta toisaalta täytyy pitää mielessä se, että sen ei tulisi johtaa prosessien höltymiseen, minkä seurauksena syntyy kielteisiä vaikutuksia, epäsäännönmukaisuuksia tai jopa petoksia. Meidän täytyy edelleenkin löytää tapoja yhdistää nämä kaksi tavoitetta, byrokratian vähentäminen ja samalla eurahan käytön, oikein käytön valvonta. Sitten siirtymäkauden järjestelyt, jotka koskevat niitä alueita, jotka eivät enää tule kysymykseen tuensaajina. Tässä suhteessa välttämättä ei ole mahdollista ehkä ottaa uusia muutoksia käyttöön. Mutta puheenjohtajan valmistelemissa mietinnöissä, kuten myöskin muissa kertomuksissa, on ollut tällainen liukuva mekanismi. Ja minun uskoakseni tämänkaltainen pysyvä periaate pitäisi ottaa käyttöön. Sen tulisi olla selvä. Se tulisi kohdistua kaikkiin alueisiin. Ja nyt viisi vuotta laajentumisen jälkeen nähdään, että me olemme yksi yksittäinen ryhmittymä ja mitään kahden nopeuden Eurooppaa ei ole, joten samat periaatteet pitäisi soveltaa kaikkiin äh, jäsenvaltioihin ja alueisiin. No sitten nämä ultraperiferiset alueet. Tässä suhteessa kohesiopolitiikan filosofia tukee näitä alueita. Kysymys ei ole pelkästään sopimusten sanamuodosta, vaan myös siitä, että Kohesiopolitiikan tavoitteena on edesauttaa sitä, että nämä alueet voivat hyödyntää niiden etuja ja erityispiirteitä. Tietysti siellä on jotakin erityispiirteitä, jotka hankaloittavat elämää näillä alueilla. Mutta samalla niillä on hyvin usein aivan ainutlaatuisia ominaisuuksia, luonnon varoja tai matkailumahdollisuuksia. Ja siitä syystä näitä etuja tulee tarkastella ja tukea – niitä, jotta voidaan jakaa nämä myönteiset edut koko talouteen näillä pienillä alueilla, jotka usein poikkeavat kovasti Euroopasta. Oliko tässä muita kysymyksiä? Uh, the climate change, uh, Alfonsi. Ilmastonmuutos. Minusta ilmastonmuutos on todellinen prioriteetti tulevaisuudessa. Ja meidän tulisi puhua siitä, että keskitytään ydinprioriteetteihin. Ja jos meillä on kaikkien sidosryhmien yksimielisyys takana, niin se on hyvä. Minun uskoakseni Hyvin pitkälti näin jo tehdäänkin. Meillä on useita ympäristöhankkeita tällä alueella, jotka selkeästi olettavat, että näiden valintakriteereiden ja menettelyiden joukossa on suodattimia, jotka kohdentavat tuen niihin hankkeisiin ja toimiin, jotka pyrkivät poistamaan kielteiset vaikutukset ilmastoon. Ja tästä syystä asia on osittain jo hoidossa. Ja se on ehdottomasti ehdokkaana tulevaisuuden ydin toiminnaksi vielä kerran näistä tilintarkastusmenettelyistä. Minusta tässä suhteessa meillä on edelleen vielä parannuksen, parannettavaa. ja komission yksiköiden kanssa ovat osoittaneet minulle, että tilintarkastustuomioistuin soveltaa välillä toisenlaista arviointimenettelyä – kun se arvioi tiettyjen ohjelmien täytäntöönpanon sopivuutta kuin komission yksiköt. Minusta siis tästä syystä olisi luonnollista pyrkiä harmonisoimaan nämä menettelyt, joilla arvioidaan kulutuksen oikeutta ja tapaa. Well, um, this was a question. Ah, yes, yes, the question on, uh, from Madame Krell on... Edustaja Krelliltä kysymys sitten vielä Euroopan parlamentin osallistumisesta tuleviin keskusteluun, jotka koskevat kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Me olemme ehdottomasti valmiita kertomaan teille jäsenvaltioiden kanssa käytetyn neuvottelun tulokset ja tarjoamme teille myös niitä asiakirjoita jäsenvaltioille tarjotaan keskusteluiden vauhdittamiseksi ja uskoakseni valiokuntana kokouksessa voimme kuulla teidän näkemyksiänne tästä asiasta. Ja arvostamme kovasti teidän työpanostanne tässä suhteessa. Uh, Kiitoksia. Nyt kymmenen puheenvuoropyyntöä tässä vaiheessa. Jos haluamme ajo- lopettaa ajoissa, niin enintään kolme minuuttia voi jokainen käyttää. Mutta jos kaksi minuuttia riittää, niin se antaisi vähän pelivaraa myös muille kommenteille, jos niitä tulee. Joten haluaisin aloittaa herra Bostinarusta. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Herra komissaari, pakko myöntää, että teidän selenne ja lausuntonne tekevät minun vaikutuksen. Me tiedämme, että vuoden lopulla tulee uusi komissio. Kuinka pitkä mandaattinen sitten onkaan? Te, te tulette Brysseliin haastavana aikana, ei ainoastaan teille, vaan eurooppalaiselle kohesiopolitiikalle. Ja kuten sanoitte, pääongelmia on kolme. Ensinnäkin talouskriisi, toisen näin on keskustelu territoriaalisesta kohdallisesta ja kohesiopolitiikan uusista suunnista. Ja kolmas liittyy tähän uuteen tietoon, jota tiedotusvälineistä saadaan. Ja, ja tämä liittyy taloudellisten ja sosiaalirahastojen kriteerien muutoksiin. Eli tämä 75 prosentin PKT-periaate kohdentamisessa näyttää muuttuvan. Kysymykseni ovat seuraavat. Minkälainen on filosofianne mitä projekteja teillä on territoriaaliseen kohesioon liittyen? Ja mitä teidän mielestänne herra Sametski, mitä mahdollisuuksia muuttaa rahojen kohdentamiskriteerejä vuoden 2013 jälkeen? Silloin budjetista syntyy iso tappelu jäsenvaltioiden kesken ja parlamentilla täytyy olla osansa tässä. Täytyy olla mahdollisuus keskustella kanssanne ja luoda kohesiopolitiikkaa, joka sopii kaikkien 27 jäsenvaltion tarpeisiin. Uh, Sitten toinen puhuja ja on herra Sarjus Volski. Niin voitko, voitko puhua nyt? Uh, uh, Voin kyllä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin jos viitataan siihen, mitä kollegamme Rova Kreel kutsui teitä keskuspankkiiriksi. Ja katsoin CV tänne katsoon ja kuusi vuotta keskuspankkiiri olitte ja 20, yli 20 vuotta olitte akateeminen työntekijä ja äh, sellaisia, mitä voisi kutsua kohesiopolitiikassa, kehitystalous ja niin edelleen. Um, kymmenen vuotta akateemisessa tutkimuksessa vastaavalla alalla myöskin kansallisen avun koordinoijana. Mitä läksyjä, kun olette tämän pöydän toisella puolella, avun saajana olitte, niin mitä siitä tuotte kokemuksia ja avun antajana? Toinen kysymykseni, koska viittasitte yhteen näistä kysymyksistä byrokratiasta ja mitä komissiosta tuottaa. Mutta tämä käytäntö, joita näen kansallisella avun saajatasolla, niin toinen puoli byrokratiasta tuotetaan täällä avun, avun saajapuolella ja useimmissa tapauksissa se on, sitä voidaan helpommin välttää ja se on niin välttämätöntä, se ei ole kuin komission puolella olevassa byrokratiassa. Voisitteko painostaa jäsenvaltioita, ettei ne pelkästään valittaisi Brysselin byrokratiasta, vaan vähentäisi omaa byrokratiaansa, joka on hyvin haitallista? Ja kolmas kysymykseni. Näen, liitytte siihen koulukuntaan, jossa halutaan kohesuopolitiikkaa, joka pyrkii eri tavoitteisiin kuin kuin miten kohesuopolitiikan tavoitteet ajattelivat perustiaiset olevan Puhutte Lissabonin soimisesta, olette sen puolesta. No, vähän liioittelen tässä, mutta kysymykseni on, ettekö ole pelkää sitä, että hajautatte tätä klassista kohesiopolitiikkaa, jossa pyritään pääsemään samalle tasolle, että tasapuolistetaan kehitys, kehitystasoja Lissabonin strategiaan painottamalla kriisinhallinnointi, joka on komission viimeisin vointi, ja sitten ilmastonmuutos, mihin viittasitte. Eli eikö tässä ole se vaara, että hajautetaan tätä kohesiopolitiikkaa ja poiketaan siis itse asiassa perussopimusten hengestä? Uh, very much, Mr. Tr- Herra Tremappolas, lyhyesti. Ja rajoittakaa kysymysten määrää. Herra komissaari, puhun kreikkaa. äskettäin meillä on ollut vakavia metsäpaloja Kreikassa. Ne tuhoisivat siinä 20 000 hehtaaria. Ja tietysti hallituksella on selkeä vastuunsa metsäpalojen ehkäisyssä ja metsäpolitiikassa meillä on politiikka, joka kannustaa tuhopolttoihin. Meillä on ongelmia, joissa paikallishallinto toimii Ehkä se olla. Silti meillä on 1300 laitonta kaatopaikkaa Kreikassa. Meillä viedään juttuja EU-tuomioistuimeen, koska ää, pelkäämme, että nämä laittomat kaatopaikat ovat sellaisia paikkoja, joissa nämä metsäpalot saattavat, josta ne saattavat lähteä liikkeelle. Meillä täytyy myöskin ajatella metsien ja metsäalueiden rekisteriä. Me tarvitsemme sitä, jotta saisimme ongelmasta otteen. Parlamentissa oli 2007 päätöslause käsittelyssä, jossa haluttiin sellaista linjaa, että maa-alueet, joista metsät katoavat syystä tai toisesta, ei siirrettäisi sitten muuhun käyttöön kuin tasoalueeksi, vaan että ne metsitet, uudelleen metsitettäisiin. Ja tämä on erittäin tärkeää. Jos jäsenvaltiot eivät tällaisia vaatimuksia ohjeita noudata, niin rahat pitäisi periä takaisin näiltä mailta. Ei nyt kassaan takaisin. Ja aika on koittanut mielestäni miettii erittäin tarkkaan, mitä Kreikassa on tapahtunut tätä taustaa vastaan. 2007-2013 va- on kohdennettu 2,5 miljardia euroa luonnon katastrofeihin. Onko teillä jäsenehdokas selkeätä näkemystä sitä, minne rahat ovat menneet. Oletko tyytyväinen jäsenvaltioiden koordinaation asteeseen? Metsäpallojen, tuhopolttojen ehkäisyyn, koordinaation suhteen. Ja sama pätee väestön suojeluun muutenkin. Asialla on toinenkin ulottuvuus. Missä määrin komissio voi toimia ehkäisypuolella? puolella? niin että sekä asutuspolitiikkaamme että metsäpolitiikkaamme olisivat tasapainossa, voimmeko me koordinoida toimia niin, että saisimme apua tehokkaammin perille kuin tällä hetkellä. Pidättekö metsäpaloja osana ilmastonmuutoksen kokonaiskuviota? Yleispuhua sitten vastaukset. Herra Bria. Vai Briar, miten se laustaa? Félicitations, monsieur. Onneksi olkoon, herra komission jäsen. Onneksi nimityksestä minun mielestäni komissio tänä kesänä hyväksyvät toimenpiteet eurooppalaisten rahastojen äh, viipeitten poistaminen ovat tervetulleita. Ne ovat tervetulleita, mutta poikkeustoimia ja niiden voimassaolo on rajoitettu. Euroopan ja maailmantalouden muutokset luovat meille kannatuksia ryhtyä ajattelemaan aluepolitiikkaa uudelleen. Ne ovat merkittävä taloudellisen kehityksen väline. Jokainen jäsenvaltio kohtaa rahoitus- ja talouskriisin. Ja meidän täytyy reagoida nopeasti nykykriisiin. Eikö olisi siis hyödyllistä ja välttämätöntäkin tarjota aitoa tutua, tukea Euroopan alueiden kehittymiselle kohesion yli, niin että kyetään ylläpitämään tällaista toimintaa alueellaan. Totta kai täytyy estää alueellista kohesiota, mutta sen täytyy myös puolustaa kilpailukykyään, säilyttääkseen teollisuutemme, tutkimustoimintamme, taloutemme. Minkälaiset toimia komissio hahmottelee näiden kehityssuuntiin, näihin kehityssuuntiin vastaamiseksi. Kiitoksia. Haluaisin pyytää komission sen puhumaan niin tiiviisti kuin mahdollista. Thank you. Well, as to... Äh, mitä tulee aluekoheisiin määrittelyyn? Okay. It is elusive. Kuten totesin, niin vaikeahan on antaa selkeä vastausta. Se on minun määritelmäni, vaan ikään kuin minun tulkintani ja tuntemukseni. Meidän tulisi hyödyntää tätä konseptia, jotta voimme poistaa esteitä. Jotta pääsemme niistä yli. Ne eivät kata kokonaisia aloita välttämättä. Mutta samalla on sellaisia rajoitteita, jotka syntyvät maantieteellisistä alueista. Ja kohesiopolitiikan avulla meidän tulisi niihin puuttua, jotta voisimme poistaa näiden rajoitteiden aiheuttamat seuraukset. Tämä on siis se tunne, joka minulla asiasta on, kun minusta, minulta kysytään, mitä mieltä olen. Sen sijaan, että teen tästä erittäin elegantin määritelmän, niin minusta meidän täytyy viedä eteenpäin käytännönläheistä toimintaa, joiden avulla voidaan ottaa aluekohesion käsitteet mukaan toimintaamme. No sitten nämä eri kriteerit, kriteerit, Nehän ovat tietysti tulevaisuutta varten. Meidän täytyy pitää mielessä se, että meillä on aina niukasti hyödykkeitä käytettävissä. Me täytyy asettaa tiettyjä kynnyksiä, kynnysarvoja tai rajoja Onpa kyseessä mikä prosenttilukusta hyvänsä, se riippuu paljon eri asioista, tieteellisestä tutkimustyöstä. Ja uuden komission tehtävä tietysti sitten on pohtia sitä, miten konkreettisesti tämänkaltaiset periaatteet kehitetään uudessa rahoituskehyksessä sitten vuodesta 2013 eteenpäin. Edustaja Sarjus Volski, kiitoksia, että selvensitte tätä CVtäni. Niin mitä voidaan oppia sitten avusaajien tilanteesta. Ensinnäkin eh, koneisto on hieman liian monimutkainen. Me tarvitsemme vielä paljon yksinkertaistamista. En puhu tämänhetkisen, tämänhetkisen kriisiin liittyvästä yksinkertaistamisesta, mutta uskon, että voimme pohtia koko koneiston suunnittelua, joka ei ole ehkä yhtään monimutkainen kuin sveitsiläisen rannekellon eh, toiminta. Mutta tämä on siis uuden komission uusi tehtävä. Ja tietysti jäsenvaltioita täytyisi pyytää sitten äh, toimimaan järkevästi tässä tilanteessa. Voimme vain antaa neuvoja siitä, että me emme tarvitse mitään lisää ylimääräisiä prosesseja ja kriteereitä. Kaikkein tärkein kysymys filosofiassa, joka liittyy tähän edustaja Briarin esittävään kysymykseen, ymmärsin, että Eikö meidän pitäisi pohtia näitä prosesseja uudelleen? Ja että muutokset, joita nyt on, jäävät ikuisesti voimaan. Toinen kysymys koskee sitten tätä filosofiapuolta. puolta minusta en ole sukaan irrottautumassa tästä alkuperäisestä ajatusmallista, vaan maa, maailmahan on muuttunut Rooman sopimuksen jälkeen. Ja nyt kun pyritään poistamaan näitä eroavaisuuksia, niin kysymys ei pelkästään siltojen ja teidän rakentamisesta. Tietysti perustarpeisiin täytyy vastata. Ei kukaan sitä kyseenalaistakaan. Varsinkin uusissa jäsenvaltioissa on tällaisia tarpeita. Mutta jos EU, uudet jäsenvaltiot, Pohjois-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, jos haluamme kilpailla Brasilian kanssa, Kiinan kanssa, Intian kanssa ja niin edelleen, no meidän täytyy nykyaikaista kohesiopolitiikkaa. Ja siihen täytyy sisällyttää sellaisia ajatusmalleja, joiden avulla voidaan pohtia sitä, millä tavalla alueita voidaan kehittää, jotta nämä olisivat yhä kilpailukykyisempiä. Nyt Euroopan unioni 50 vuotta vanhempia meidän täytyy tarkastella kilpailukykyä välineenä, joka sisällytetään muun toimintaan, jota saamme aikaiseksi lisää kohesiota. No sitten kysymys Kreikan tilanteesta. Tässä kohden minusta meidän tulisi erotella kaksi tilannetta toisistaan. Uskoakseni me voimme näiden avulla lieventää näitä erittäin traagisia vaikutuksia, joita metsäpaloilla on, mutta se on sitten toinen juttu. Kysymyksenne itse asiassa koskee sitä, että voimmeko ottaa takaisin rahaa sen takia, että politiikkaa toimii niin tehottomasti Kreikassa. Se ei ole meidän mm. asiamme, se on jäsenvaltioiden asia. Jos politiikka on tehotonta jossain jäsenvaltiossa, niin voimme vain olla tietysti tyytymättömiä tilanteeseen. Minä en ainakaan ole tyytyväinen. Meidän täytyy tietysti pyrkiä estämään tämän kaltaiset tilanteet tulevaisuudessa, mutta jos näin ei ole vielä tehty, niin asia tulisi sitten ehkä tarkastella yhdessä. Mutta ehdottomasti siis vastuu ei kuulu missään tapauksessa pelkästään komissiolle. Ja tärkeää on katsoa se, millä tavalla tässä toimitaan myös hallitustasolla. Kiitoksia kovasti. Paljon kiitoksia. Voisitteko kaikki puhua, voisimmeko kaikki puhua mahdollisimman lyhyesti? Markus, hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja komission sen. Toivotan teille kaikkea hyvää seuraaville kuukausille, vuosille riippuu siitä että miten päätetään, alueellinen kohesio. Euroopan parlamentissa meillä on 730 jäsentä. Jos heiltä kysytään, mitä alueellinen kohesio tarkoittaa, jos sen joku osaisi selvittää. Me olemme niitä kansan edustajia, joiden pitäisi aluepolitiikkaa viedä alueelle, tehdä sen näkyväksi eurooppalaisilla projekteilla, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa alueelle. Vaikka tässä filosofoitaisiin tunteja, niin voidaanko määritellä, mitä käsitämme avainprioriteetteina tässä. Meidän tässä, en tiedä, voiko tämä kääntää, kun saksaksi sanotaan voita kalan päälle, mutta siis lihaa leivän päälle tai jotain sellaista, mutta täytyy siis viedä nämä asiat tuonne alueelle ja sitten nämä komission ehdotukset täytyy selvittää ja tehdä ymmärtäväksi. No sitten vielä lyhytaikainen, lyhyt, lyhyt aikaväliä koskeva huomio. Herra komission sen valititte, että monet näistä tukirahastoista menevät väärin kanavoihin, niitä käytetään väärin. Toisaalta ehdotitte, että varojen jako tehdään yksinkertaisemmaksi. Ja jokainen tutkimus näyttää, että siellä, missä alueilla ei ole omaa vastuuta rahoista, niin väärinkäytökset ovat korkeimmillaan suurimmillaan. Ja nyt kun katson, mitä komissio ehdottaa, määrärahan jakoa ilman yhteisrahoitusta, niin sitä voin vain varoittaa. Se on ristiriidassa sen periaatteen kanssa, eh, jossa tuetaan eurooppalaisia alueita suuressa määrin. Tämä oli siis tämä lyhyen aikavälin huomautus. Sitten itse muuten sanoitte, että suunnanne nousu on nyt käsillä. En tiedä, voidaanko nyt sitten vielä muuttaa näitä välineitä, että voidaan tässä pysyä perässä. No sitten pitkän aikavälin perspektiiviä koskeva huomautus, ja tässä mielelläni kuulin sanon, että tarvitsemme avainprioriteetteja, meidän pitää toimenpiteemme keskittää, tarvitaan uutta tehokkuuden arviointia, meidän täytyy selvemmin sanoa, mitä on alueellinen kohesio, eu pitää tehdä avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja tarkistustoimia pitää tehostaa. Nämä kaikki hyviä ajoja, asioita, mutta täytyy saada tähän sisältöä. Yksi asia huolestuttaa minua vihreiden ehdotuksessa, jotka tie, tietoisesti ilmastokeskustelussa keskustelussa ähm, liioittelevat saadakseni sinne rahaa. Mutta siis ei voi olla niin, että ilmastopolitiikka tulee alisteiseksi mm, tälle asialle, koska silloin eivät saa rahoja ne alueet, jotka tarvitsivat, vaan ne, joissa on osittain hyväkin teollisuutta ja muuta teollisuutta ja hyvää komission sen nykyisillä ehdotuksilla. Tämä tasaamis-solidaarisuusajatus täytyy olla etusijalla. Älkää vesittekö sitä ilmastonmuutostavoitteella, jotka tietysti ympäristölainsäädäntönä täytyy ottaa tosi sinne panna paljon rahaa, mutta se ei kuulu. Ja joskin kuuluukin, niin sitten vain tässä sivulla siihen. Miss Berden. Herra Berden. Ää, äh, rouva. Kiitos. Lyhyt kysymys. Neuvosto torppaa ehdotukset muuttaa Euroopan solidaarisuusrahasto, mitä me pahoittelemme, koska asetus yksinkertaisesti sääntöjä liittyen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ja laajentaa sen alaa. Mitä te ette tehdä jumiutumisen tai tukkisumman avaamiseksi? Uh, Mr. Goodmanis, please. Sorry, very short, Ihan lyhyesti kolme kommenttia. Ensiksi kysymys subsidiariteetista. Erityisesti suhteessa alueisiin. Me haluamme lisää tukea jolta ja se voisi tulla muuta kuin alueesta valtiolta. Ongelma on täm, nämä ristiriidat valtioiden ja alueiden välillä – Mit, voiko EU suoraan ottaa alueita? Tämä on hankala kysymys. Toinen kysymys liittyy asioiden päällekkäisyyteen. Meillä on erilaisia rahastoja. Alue, kehitys, solidaarisuus, globalisointi, interregi. Voin luetella lisääkin. ongelma, että jotkut ne saattaa olla ad hoc pohjalta luotuja jotain kriisiä ajatellen. Kysymys on, miten komissio pitää huolta, että niiden rahoitus riittää tulevaisuudessa. Selvää on, että yksinkertaistamisen yhteydessä täytyy miettiä, kuinka tehokasta on varainkäyttö aluerahastossa. rahastossa. sillä uusimmat tiedot eivät aina kerro, kuinka tehokkaita toimet on. Jotkut tilastot puhuvat 60 prosentin tehokkuudesta, mutta tietoja on hankala saada. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Comissário, permita-me que, antes de mais, o cumprimento e desejo as maiores Hyvä komission sen haluaisin ennen kaikkea toivottaa kaikkea parasta uudessa asemassanne. Kysymys, jonka haluaisin esittää, liittyy näihin syrjäisimpiin alueihin. Minähän Maderan alueen tunnen hyvin oman alueeni. Mutta tässä voi puhua myös Kanarian saarista ja Espanjasta samaan tapaan. Erityisesti Madeira, niin 20 vuoden aikana siellä on ollut nopea kehitys, kun Portugali tuli EUn jäseneksi Madeira oli alle 40 prosenttia BKT on alle EUn keskiarvon, nyt se on yläpuolella sitä. Eli hyvä, hyvin on siellä käytetty määrärahoja. Tämän kehityksen ja evoluution hedelmä ja hedelmät ja BKT kasvu nyt seuraus on sitten se, että nopeasti ovat laskeneet nämä määrärahat, joita alue saa. Yli 200 miljoonaa vähemmän tällä hetkellä. Me voimme siis taantua. Se on siis ollut EU-avun vuoksi kehittynyt nopeasti, mutta kun lasku on ollut näin dramaattista, niin voin tulla tällainen vastavaikutus ja vastaliike. Me tiedämme, että että nämä syrjäisimmät alueet, jotka selvästi on perustamissopimuksessa mainittu, niillä on pysyviä ongelmia. Sen vuoksi pitäisi olla sellainen apujärjestelmä, joka on pysyvä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä ja haluaisin saada tietää, että olisiko komissio valmis arvioimaan ykköstavoitteen toteuttamista näillä alueilla ja toteutumista näillä alueilla ja harkita, että mitä välineillä voitaisiin varmistaa se, että nämä alueet edelleen kehittyvät, kun keskustellaan myöskin uusista rahoituspuitteista ja rahoitusnäkymistä. Kiitoksia tietysti onnittelen teitä, eikä ole epäilystäkään minulla, että niin toivon, että saisitte uuden toimikauden hyvin keskittyneesti tähän olette suhtautumassa ja haluan toivottaa teille menestystä. Mutta tämän keskustelun jälkeen, näiden lausuntojen jälkeen, meillä on sellainen vaikutelma, että kriisi pelasti kohesiopolitiikan. Oletteko samaa mieltä? Jos ei kriisi olisi tullut, niin meillä on sellainen vaikutelma, että ei olisi ollut tarvetta muuttaa näitä sääntöjä joiden mukaan rahastoja käytetään, koska siinä rahastojen käytössä, kohesiorahastojen käytössä on vakavia ongelmia ja tämä toimikauden loppunut sitten, siinä pitäisi mahdollisimman paljon painottaa, että hallitukset saataisiin liikkeelle, että ne käyttäisivät mahdollisimman paljon näitä rahoja. Viivästyksiä on paljon. Ja nyt kehotatte meitä siihen, minä olen samaa mieltä, että tulevaisuudessa kohesiopolitiikassa autettaisiin uutta teknologiaa, että se perustuisi innovaatioihin ja vaikuttaisi siihen, että luotaisiin uusia työpaikkoja, jotka olisivat kilpailukykyisiä kiinalaisten kanssa, Yhdysvaltojen kanssa tai Brasilian kanssa. Myöskin kohesuopolitiikalla täytyy tukea. Olen myös samaa mieltä ympäristöpolitiikkaa. Mutta, mutta jos voitaisiin taistella mahdollisimman suuren budjetin puolesta tällaiselle kohdalliselle niin täytyy voimaperäistää nykyisiä rahastoja ja niiden käyttöä, koska ilman sitä meillä ole ikään kuin moraalista tukea sille, että taistelemme budjetin suurentamisen puolesta. Miten aiotte tulevina kuukausina mobilisoida saada liikkeelle äh, nämä hallitukset tässä asiassa, koska esimerkiksi Puolassa kohesiorahaston käyttö ihan näihin perustavanlaatuisiin tavoitteisiin, jotka asetettiin muutama vuotta sitten, tiet, infrastruktuuri, yleensä sillat, joista mainitsitte, Tämä kaikki, rakentaminen, investoinnit, sopimusten allekirjoittaminen, siellä nukutaan, jos tätä tempoa ei paranneta, niin se tarkoittaa, että näitä rahastoja käytetään hyväksi parhaalla tavalla. Kiitoksia. Thank you very much. Ms. Manner. Kiitoksia, Rova Manner. Kiitoksia, puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Aivan ensiksi haluan onnitella teitä ja toivottaa teille erittäin paljon onnea tähän teidän vaativaan tehtäväänne. Oikeastaan tämä kysymykseni on jollain tasolla tässä jo noussut esille, eli haluan kiinnittää huomiota nimenomaan näihin alueisiin, missä on näitä pysyviä haittatekijöitä. Meillä on paljon tämänkaltaisia alueita, joiden kilpailukykyä heikentää huomattavasti muun muassa syrjäinen sijainti, harvaan asutus, väestön ikärakenne, maantieteellinen sijainti. Ja tärkeä kysymys totta kai vuoden kolmetoista jälkeen on, kuinka nämä pysyvät haittatekijät tullaan huomioimaan tässä koheesiopolitiikassa. Mielestäni näiden perusteiden tulisi edelleen olla tärkeitä, kun mietitään tämä koheesiopolitiikkaa kolmetoista jälkeen. Mitä te tästä asiasta ajattelette, herra komissaari? Toinen kysymykseni koskee Itämeri-strategiaa, josta nyt varsinkin Ruotsin puheenjohtajuuskaudella on keskusteltu paljon ja nimenomaan aluepolitiikan linkittymistä osaksi tätä strategiaa. Kuinka te, herra komissaari, aiotte konkreettisella tavalla linkittää näitä aluepoliittisia toimia osaksi tätä strategiaa? Thank you very much. With this we have... Kiitoksia paljon. Näin pääsimme kysymysten loppuun. Nyt haluaisin Luke van der Brandea esittämään oman eh, puheenvuoronsa. Hän on sisällöiden komitean puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat Euroopan parlamentissa. Näin alkuun haluan kiittää, äh, onnitella teitä kaikkia siitä, että olette tulleet valituiksi. Ja tämä oikein lämpimästi. Olette jostain syystä valinneet sitten tämän aluevaliokunnan siksi valiokunnaksi jos haluatte olla, ja minä olen siitä hyvin iloinen. Olen myös hyvin vakuuttunut luonnollisestikin siitä, että tämä valiokunta on hyvin tärkeä. Se samalla käsittelee yhteiskunnallisia, taloudellisia, alueellisia kysymyksiä ja pyrkii määrittelemään, vaikka se niin vaikeaa onkin, sen, millä tavalla käytännössä näitä asioita hoidetaan. Kysymys on myös poliittisesta integroinnista ja siitä, millä tavalla poiketaan alkuperäisestä ajatuksesta, että kohesiopolitiikka koskee vain niitä alueita, jotka ovat todella kaukana meistä. Ja haluan kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, tästä aivan erinomaisesta työstä, jota te teitte komission jäsenenä omana aikananne olemme voineet työskennellä mahtavan hyvin yhdessä ja samalla viemään eteenpäin. Me olemme luoneet uusia yhteyksiä saamaan uutta tulevaisuutta aluepolitiikalle. Nyt kun minulla on mahdollisuus hyvin lyhyesti puuttua näihin kysymyksiin, voin vain todeta, että olen täysin valmis tekemään täyttä yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa. Kysymyshän on siitä, että on paljon tärkeämpi puhua suoraan ihmisten kanssa ja toimia suoraan alueellisella ja paikallisella tasolla sen sijaan, että puhutaan näiden ihmisten yläpuolella. Hyvä komission jäsen Sametski, ensinnäkin onnittelut. Pian meillä on hedelmäni mahdollisuus parantaa niitä yhteyksiä, joita alueiden komitean ja pääosaston välillä on. Ensimmäinen tällainen tilaisuus syntyy avointen ovien päivinä 5-80. Myöhemmin sitten, kun pyrimme alueelliseen eh, kohesioon aluepolitiikan puitteissa. Minä olen sitä mieltä, että alueellinen, alueellisen kohesion tulisi täydentää vapauksia. Kysymyshän on vapaudesta. Niistä vapauksista, jotka jo löytyvät perussopimuksista, niin että voidaan lisätä tähän se lisävapaus kansalaisille valita, valita missä he haluavat asua ja elää ja työskennellä, riippumatta siitä, että alueella on tiettyjä vaikeuksia. Silloin kun tällaista liikennettä on, niin täytyy olla myös valinnanvapaus ja täytyy päästä näiden vaikeuksien yli. Sillä Jokaisen yksittäisen alueen tulisi kyetä mm, voida luottamaan unioniin, jota se tarjoaa tukea sen kansalaisille, jotta näillä olisi paremmat mahdollisuudet asua ja työskennellä tuolla alueella. Toivottavasti komission ei sanoitte samaa mieltä meidän kanssamme alueellisesta kohesiosta. Kyseessä on enemmänkin periaate, käsite, lähestymistapa kuin se, että pyritään tähän lopulliseen ainutlaatuiseen määritelmään. Seuraavien vuosien aikana alueiden valiokunta aikoo, alueiden komitea anteeksi, aikoo ehdottaa valiokunnalle innovatiivista monenvälistä välinettä, jonka avulla voidaan varmistaa se, että Euroopassa on kysymys kumppanuudesta. Äskettäin olemme ehdottaneet tätä lähestymistapaa valkoisessa kirjassa, joka koskee monentasoista hallintoa. Sitä nyt, se on yleisesti saatavilla. Toivottavasti Euroopan komissio, kuten myöskin te, parlamentin valiokuntana, olette aktiivisesti mukana tässä työssä, antaen oman panoksenne niin, että saamme aikaiseksi räätälöidyn asiakirjan marraskuun loppuun mennessä 2009. Avoin koordinaatiomenetelmä. Politiikka niin kuin se on määritelty Barkan mietinnössä tulevan eurooppalaisen lainsäädännön vaikutus. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeä, tärkeitä asioita tulevaisuudessa. Ja toivottavasti, hyvä komission jäsen, Euroopan komissiokin on samaa mieltä kanssamme siinä, että yhteisöt ovat tärkeitä, niitä tulisi rikastuttaa innovatiivisin ja uusin hankkein, jossa hyödynnetään alueellisten ja paikallisten edustajien kokemusta. Nämähän täytäntöön panevat yhteisölainsäädäntöä ja soveltavat sitä. Hyvin usein myöskin eurooppalaisen politiikan täytäntöönpanossa ne ovat täysin mukana ja täytyy todeta, että alueelliset ja paikallisviranomaiset valittavat sitä, etteivät ole riittävästi mukana, kun pyritään samanaikaiseksi suoria poliittisia tavoitteita, joilla on vaikutus. Emmehän me ole mitään alihankkijoita, vaan meillä on asiantuntemusta ja voimme tarjota lisäarvoa. Sitä varten me tarvitsemme uusia välineitä, välineitä Euroopan tasolla, jota voidaan arvioida. Esimerkiksi voidaan arvioida tulevan lainsäädännön alueellista vaikutusta Lisäksi me tarvitsemme vahvaa yhteistyötä alueiden komitean ja Euroopan komission välillä, jotta voidaan saada parempaa hallintoa aikaiseksi. Näin ollen uskomme, että alukehitysvaliokunta ottaa todella kantaakseen Euroopan strategiset prioriteetit alueellisella kansallisella tasolla ja toivomme, että komissiokin teidän Avustuksena ne komission jäsen Samechki on mukana tätä edistämässä. Näin luodaan vahva kumppanuus alueiden, valio- alueiden komitean kanssa. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt viimeinen kohta komission jäsen Sametski vastaa näihin viimeisiin kysymyksiin ja antaa tämmöisen loppulausunnon. Kiitos, rouva puheenjohtaja keskustelut ovat osoittaneet, että meidän on otettava vielä yksi askel eteenpäin. Ponnisteltava, jos ei nyt ihan kattavaan määritelmään, niin johonkin, joka muistuttaa läheisesti territoriaalisen koheisen määritelmää. Ja hyväksyn sen kannan, että alueella ihmiset haluavat selkeän kuvan tästä käsitteestä – sen soveltamisesta ja seurauksista. Joten meidän täytyy miettiä, miten me päädymme kohti täydellistä määritelmää. Sitten täällä otettiin esille tämä 100 prosentin yhteisrahoitus. On sanottu, että kun alueet eivät osallistu rahoitukseen, ne eivät myöskään oikein pohdi hankintoja kunnolla. Meidän pitäisi pitää huolta siitä, että sääntöjä noudatetaan ilman yhteistä rahoitustakin. Tämä on sama suuntaista kuin mitä minä äsken jo sanoin. Meidän täytyy valvontaa ylläpitää, vaikka valvonta joskus on monimutkaista, sitä pitää yksinkertaistaa, kuitenkin sääntöjä pitää noudattaa. Ei siihen voi mitään lisätä. Ilmastonmuutos ja aluepolitiikka. tämäkin keskustelu osoittaa, meillä erilaisia näkemyksiä, jotka on tulevaisuudessa jotenkin sovitettava. Eri tavoitteet on sovitettava, kuin myös edut. Neuvostoiden solidaarisuusrahastoon liittyen kuulin, että Komissio hyväksyi kaksi kuukautta sitten vuotuisen kertomuksen, jossa arvioitiin tuon rahaston toimintaa. Ja komissio halusi, että vuonna 2005 ehdotuksen parissa työskenneltäisiin edelleen. Se on pandemioiden riskin kannalta tärkeää myös. Toivottavasti neuvosto ryhtyy toimiin. Mitä tulee äärimmäisiin alueisiin ja konvergenssi ykköseen, viittasi edelliseen vastaukseen. Kohesia politiikkaa pitäisi käyttää alueiden suhteellisen edun kehittämiseen. Joskus ne etu liittyy luonnonvaroihin, joskus sijaintiin – mutta suhteellista on olemassa ja konsipolitiikan on sitä tuo, niiden kehittämistä tuettava. Niin, että se täysimittaisesti alueiden asia, asukkaita hyödyttäisi. Miten näiden konvergenssi ykköstä? Tautaisin tulee Ensi vuonna tullaan tekemään kertomuksen yhteydessä kattava arvio poliitikkojen toiminnasta tehokkuudesta tähän asti. Sitten nämä alueiden ja jäsenvaltioiden ristiriidat ja niiden sovittaminen Bergmanis, sen kysymys. Tämä on jäsenvaltioiden päätettävä. Me emme voi pakottaa prioriteetteihin. Se on jäsenvaltioiden tehtävä. Missä määrin ne kunnioittavat alueiden omia prioriteetteja, en osaa sanoa. Rahastojen päällekkäisyys. En ole samaa mieltä. Jos tarkastellaan solidaarisuus- tai globalisaatiorahastoon asetuksia, niiden tavoitteet osoittautuvat varsin erilaisiksi globalisaation rahastojen joka on tarkoitus auttaa erityisiä alueita, joihin globalisaation kielteiset sivuvaikutukset iskevät lähinnä nopeasti lisääntyvän työttömyyden muodossa. Solidaarisuusrahasto on jotain muuta. Se on tukea, jota myönnetään Abruzzan maanjäristyksen tai metsäpalojen vuoksi. Sanottu, että kriisi koesiopolitiikan pelasti. Ehkäpä niin on, mutta täytyy sanoa, että se on ehkä vähän liioittelua. Mutta varmasti tämä on hyvä tilaisuus puhua tämän yksinkertaistamisen puolesta ja saada se loppuun. Se on hyvä vaikutus, jolla on vaikutuksia myös kriisin päättämisen jälkeen. Miten sitten voimaperäistää jäsenvaltioiden toimintaa, saada liikkeelle. Minä yritän saada loppuun vierailusarjan alueelle, jonka edellinen komission jäsen äh, aloitti. Minulla niitä on vähemmän kuin hänellä, mutta näillä vierailuilla voidaan todella mobilisoida maat siihen, että ne enemmän käyttäisivät näitä rahastoja nopeammin ja tehokkaammin. Ja viimeinen kysymys koskien Itämeri-strategiaa ja sen yhteyttä kohesiopolitiikkaan. Se on erittäin hyvä esimerkki siitä, että sovelletaan tätä kohesioajattelua ja filosofiaa hyvin erityiseen alueelliseen ryhmittymään. Se on hyvä esimerkki siitä, miten alueellisen kohesion kanssa voidaan tehdä työtä ilman selkeää määritelmää. Itämeri-strategia, sitä koordinoidaan. Ja se osoittaa, että jäsenvaltiot ja alueet voivat yhdistää voimansa kattavaan pitkän aikavälin kehitystavoitteeseen, ja ne voivat yrittää, ainakin yrittää, jos eivät sitten pystykään tehokkaasti koordinoimaan eri sektorikohtaisia politiikkoja, joita tuetaan EU-budjetista ja sen EU-budjetin tuella. Ja se on kysy, esimerkki siitä, että eri hallintotasot voivat olla mukana siinä, kun erittäin hyviä suunnitelmia valmistellaan toimille, joita voidaan tulevina tuosina toteuttaa. Ja sitten lopulta kiitoksia puheenjohtajalle. Alueiden val- komiteasta monissa suhteissa. Meillä on yhteiset kannat kuten Paroosa kirjassaan vastasi teille koskien valkoista kirjaa, monen tason hallinnoinnista, komissio katsoo syvällisesti ja perusteellisesti läpi nykyistä lausuntokierrosta ja konsultaatioita ja olemme valmiita ottamaan aktiivisesti osaa tähän keskusteluun. Ja varmaankin syksyllä voimaperäistämme vieläkin yhteisiä, entisestäänkin näitä äh, pyrkimyksiämme. Sitten haluaisin ilmaista kiitokseni hyvän tahdon toivotuksenne vastaan minua kohtaan. haluaisin jatkaa tätä keskustelua. Se on hyvin valaisevalot minulle. Se osoittaa, että monia näkökohtia, monia ajatusvirtauksia, ajatusmalleja, joihin, jotka eivät ole olleet niin tuttuja minulle, mutta nyt olen ja otan ne huomioon, luotan yhteistyöhönne, siis julistan olevani käytössänne sekä valiokuntana että parlamentin yksityisenä jäseninä, yksittäisenä jäseninä, ne teen yhteistyötä teidän ne tulevina kuukausina, myöskin alueiden komitean kanssa. Ja kiitoksia tästä kokouksesta, tapaamisesta. I would like to thank Commissioner uh, very much for the time he has. Haluan kiittää komissiota sen, että hän antoi aikaa tähän hedelmälliseen todellakin keskusteluun. Haluaisin vielä kertoa kollegoille ja komission sen, että arvioimme tätä keskustelua koordinaattorin kokouksessa ja sitten arvioinnin tulokset esitetään kirjeessä, jonka valiokunnan puheenjohtaja lähettää puhemiehelle ja äänestys Sametskin jäsenyydestä on tämän kuun lopussa huomenna kello yhdeksältä. Samassa salissa jatketaan kokousta.